Tain 12. maaliskuuta 2009 pöytäkirja on jaettu. Onko siitä huomautettavaa? Nicht... Ei ole, joten pöytäkirja katsotaan näin hyväksytyksi. Tiedotan teille, että herra Valdis Dombrovskis on nimitetty Latvian